ryhmä on antanut, tehnyt ehdotuksen, että herra Kent Johansson nimitetään Euroopan unioni Kroatia yhteisparlamentaarisen valiokunnan jäseneksi. Vastustaako joku tätä? Ei. Joten näin tämä ehdotus on hyväksytty. Ja nyt voimme aloittaa ensimmäisen keskustelumme ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäinen keskustelumme koskee Irania viimeaikaisia ihmisoikeusloukkauksia. Ensin puheenvuoron saa herra Pelder, kaksi ja puoli minuuttia. Olkaa hyvä.